we will start our second panel of Tax 3 Committee. Tämä alkaa tämä toinen paneeli Tax 3 valiokunnassa. Toivotan tervetulleeksi vieraamme, uudet puhujamme, samoin yleisön toiseen Tax 3 paneeliin ja kuulemiseen nyt käsitellään eri mm, puheenvuoroja päähaasteista, asioista, joiden avulla voidaan toimia arvonlisäveropetoksia vastaan. Ensin kuulemme herran Neven Matessia. Hän kuuluu Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen. Hän on käsitellyt kysymystä puuttuuko EU tehokkaasti yhteisön sisäiseen ALV-petokseen. Sitten on rova Maite Fabregas Fernandes. Hän on komission virkamies vastuussa epäsuorasta verotuksesta ja verohallinnosta. Hän tulee pitämään esityksen väliaikaisen arvonlisäverojärjestelmän loppu ja karuselpetosten loppu ja muiden ALV-petosten pä- pä- välttäminen. Sitten Ruotsin verovirastosta Alma Olfsdottir, hän johtaa Eurofisk-verkostoa, hän puhuu siitä, voisivatko, voitaisiinko jäsenvaltioiden yhteistyötä parantaa, kun toimitaan ALV karusellipetoksia vastaan, mikä tässä on Eurofiskin rooli. Ja sitten herra Richard Murphy, hän johtaa veroyksikköä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hän tulee käsittelemään sitä, miten voi olla, että ratkaisu tarttua ALV-petoksiin on vieläkin löytämättä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Neves Mahtesille. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia tilaisuudesta esitellä teille päälöydöksiä meidän raportissamme koskien ALV-petoksia ja sitten tuontimenettelyä tulen käsittelemään. Annan, olen antanut yksityiskohtaisia vastauksia kirjallisessa muodossa, joten nyt vain korostan joitakin pääkohtia Yksi kysymyksenne koski isoimpia porsanreikiä, kun toimitaan ALV-petoksia vastaan. Yksi näistä varmastikin liittyy tuontiin ja tällaisen CP42. Olen tyytyväinen, että meidän suosituksemme, jota varmistetaan automaattisesti se, että otetaan kult- tullitiedot ALV-järjestelmän komissio on hyväksynyt ja sitten on tehty viimeisen muutoksia asetuksen, joka koskee hallinnollista yhteistyötä. Tämä ilmeisesti on neuvostossa jo hyväksytty, mutta se pitää vielä julkaista. Nyt tämä tulee helpottamaan tietoja tulliilmoituksista, niin saadaan paremmin mukaan viesjärjestelmään ja näin pystytään ristiin tarkastaa tietoja jonkinlainen merkitystä verotuksen kannalta. Näitä muutosehdotuksia on tullut tulla tekemään vuoteen 20 saakka, vaikkakin oikeudelliset puitteet tässä on luotu tietenkin täytäntöön panossa on, on pano kesken ja onkin tärkeää, että uusi asetus tulee voimaan ja sen täytäntöönpano toteutuu käytännössä mahdollisimman hyvin. Sitten toiseksi, kun tarkastellaan alueita, joilla tarvitaan lisää parannuksia, kun pyritään toimimaan arvonlisäveropetoksia vastaan. Se on tarpeen. Tässä on kyseessä myös verohallintojen ja niiden yhteistyön tehokkuus. Sillä on merkitystä eri jäsenvaltioiden kesken. Olemme tyytyväisiä, että komissio on hyväksynyt suosituksemme äh, tehdä enemmän tutkimusmatkoja jäsenvaltioiden riskien pohjalta. Ja 2017 komissio teki tällaisia vierailuita kymmenessä jäsenvaltiossa, kun se valmisteli äh, kertomusta arvonlisäveron perinnästä ja sen valvonnasta. Johtopäätöksissään valvontamatkojen jälkeen komissio esitti useitakin suosituksia jäsenvaltioille, miten ne voivat muuttaa tietojen luotettavuutta. Olen yksityiskohtaisemmin kertonut, miten päätimme toimia komissiossa. Kaikkein tärkein alue, jolla parannusta tarvitaan, liittyy parempaan yhteistyön, hallinnon, lainvalvontaa, oikeuslaitosten välillä koko EU-ssa. ALV-petokset ovat hyvin kansainvälistä bisnestä luonteeltaan jo. Ja jos veroviranomaiset jossakin maassa ne eivät, he eivät yksin pärjää. Kahdenkeskinenkin yhteistyö veronhallintojen välillä ei vielä riitä, koska tavaroita tavarat ja myös käytännöt liikkuvat useiden eri maiden kautta tapauksissa, joissa huomattavaa alpetosta tapahtuu, niin voidaankin todeta, että ehkä tarvitsisi eurooppalaisen viranomainen. On hyvä, että on tullut uusi ehdotus hallinnosta yhteistyöstä, jossa käsitellään myös meidän suosituksiamme erityiskertomuksestamme. Tämä antaa Eurofisk viranomaisille mahdollisuuden jakaa tietoa Europolin ja Olafin kanssa voi myös nähdä, että uusi PIF-direktiivi on vahvistanut julkisen syyttäjän roolia, kun pyritään ratkaisemaan ALV-petoksia. Nyt voimme nähdä, että on tarventa parantaa tilastoja ALV tapauksista, petostapauksista. Tällä hetkellä ikävä kyllä ei ole mitään järjestelmällistä yritystä tämän suuntaisesti toimia Euroopan tasolla. Komissio laatii kyllä niin sanottuja ylhäältä alaspäin arvioita arvonlisäveromenetyksistä. Mutta tähän liittyy monenlaisia metodologisia ongelmia. Ratkaisevasti tämä riippuu siitä, miten arvioidaan harmaan talouden roolia jossakin jäsenvaltioissa, jossakin jäsenvaltiossa ja sen luonnehan on jo sellainen, että on vaikea tällaista mitata, mutta riippuen siitä, mitä olettaa, että on tietyn kokoinen talous olemassa ja sitten voidaan arvioida hiukan arvonlisäveropetosten kokonaisarvoa. Pitäisi mennä myös alhaalta ylöspäin ja kerätä tilastotietoja todetuista tapauksista petosten alalla. Joissakin tapauksissa, missä jäsenvaltiot tekivät tällaisia arviointeja, niin osoittautui, että erot bottom-up ja top-down arviointien välillä olivat varsin huomattavia ja rohkaisemmekin komissiota tekemään jotakin, jotta tilastoja aletaan johdonmukaisella tavalla kerätä kaikista jäsenvaltioista. Tällä hetkellä Belgia ja yhdistynyt kuningaskunta julkaisevat säännöllisesti tällaisia arvioita, ja olisi hyödyllistä, että nämä maat tulisivat yhteiseen lähestymistapaan tässä asiassa EU-tasolla ja myös muut maat. Sitten lopuksi on yksi kysymys kannustimet, joita, voidaan, joita tämänhetkinen järjestelmä luo, kun jaetaan tullitietoja perussopimusten mukaisesti. Tulliviranomaiset tulli on yksi omien varojen lähde, mutta tässä, tämä on tällainen jaettu järjestely oikeastaan, koska tällä hetkellä jäsenvaltiot tuonnin kohdalla keräävät oman osansa tulleista kattaakseen kustannuksensa, mutta ei ole mitään selkeää yhteyttä varsinaisten kustannusten ja tämän pidätetyn osuuden välillä. Ja tämä luo sitten ikäviä kannustimia. Jos tarkastelee lainvalvontapuolta, ja, tai, tai jos todella toteutetaan jotakin arvioskenaa ja jos toimii jossakin EU-maassa, niin verohallinnolla on tällainen valinta. Joko menetetty tulot ovat sata, mutta jos sitten etsitään, tutkitaan tiettyjä tapauksia, niin sitten mm, jos summa olisi 50, niin silloin he saisivat kuitenkin vielä huomattavan määrän takaisin, mutta jos pitävät vain, saavat vain 20 prosenttia itsellään, ja, mm, niin silloin on ero, tämä ero, nettotulo olisi, vähenisi tästä pro- prosessissa. Tässä ei myönnetä varsinaisia keruukustannuksia, mutta käytetään kannustimia, että tullit eivätkään lyhdy lainvalvontatoimiin, koska se maksaa. Sitten toinen puoli ongelmaa on siinä, että jos pidetään 20 prosenttia tullitariffeista, se luo kannustimen houkutella kauppavirtoja omiin satamiin. Sitten on muitakin kannustimia tässä, mutta Tämä on tällainen lisäkannustin houkutella tavaravirtoja omiin satamiin. Ja sitten tämä jatkokertomus, jonka mainitsin, on yhteys, kun arvioidaan missing trader-tapauksia ja kauppavirtoja, jotka kulkevat kyseisiin satamiin, on tällainen valitettava tilanne, Tämä järjestelmä luo kannustimia sille, että ei kunnolla arvioida tuonti, tuontia, kun siitä syntyy kustannuksia. Ja niin vielä lopuksi sanoisin, että jos se, kun, jos 20 prosenttia voitoista menee siihen, että me kerätään näitä veroja, niin sehän on kallista. Se olisi korkein kustannuserä minkä tahansa veronkeruussa jäsenvaltiotasolla. 20 prosenttia on kyllä aikamoinen summa. Niin komissio nyt on ehdottanut sitä, että vähennettäisiin tätä prosenttiosuutta isillä eh, saaduissa tuloissa, mutta tämä ei ole sinällään se ei siis tule ratkaisemaan ongelmaa. Se voi vähentää ongelman laajuutta, mutta se ei ratkaise sitä, koska rat- Tämä on nyt oma tulkintani asiasta. Meillä ei ole tästä virasta kantaa komissiossa, mutta jos haluaa ratkaista asian, silloin täytyy todella paremmin sovittaa yhteen varsinaiset kustannukset ja tulot, jotka tästä saadaan. Niiden pitää olla paremmassa suhteessa. Komissio on todennut, että tämä vähentäisiin 10 prosenttiin, mutta sitten EU-investoinnit kosta, korvaisivat tämän loppueron. Kysehän on myös hetkistä kustannuksista täyt lainvalvonnasta. Nämä ovat tällaisia pääkysymyksiä, joita huomasimme tutkimustyössämme ja olen valmis vastaamaan teidän kysymyksiinne. Kiitos. Thank you very much, Mr. Mates, for the... Kiitoksia, herra Mates tilintarkastustuomioistuimesta. Seuraavaksi rouva Maite Fabregas Fernandez. Mr. members. Kiitos puheenjohtaja, kunnen arvoiset parlamentin jäsenet. Olen oikein iloinen täällä esittelemässä komission näkemyksiä tästä ratkaisevasta aiheesta ALV-petokset EU:ssa ja puhun myös komission aloitteista, jolla pyritään siihen, että ALV-järjestelmä olisi tehokkaampi sisämarkkinoilla ja sellainen, että petoksia ei voisi tehdä yhteisellä ALV-alueella. ALV on tärkeinen, tärkeä tulolähde kansallisella tärkeä osa omia varoja myös EUlle. EUn jäsenvaltioissa ALV tulot olevat 44 miljardia euroa. Se on 18 prosenttia verotuloista kokonaisuudessa jäsenvaltiossa, mutta joka vuosi suuri määrä odotusta virrasta katoaa petoksisten myötä. 2015 arvioittamme mukaan ALV-kuilu oli vain 150 miljardia euroa, joka on enemmän kuin 12 prosenttia odotetusta ALV tulovirrasta. ALV kuilu johtuu muustakin syystä kuin AL-petos. Konkurssit ja virheelliset laskemat ja muut ovat myös syitä, mutta arvioimme, että EUn sisäinen ALV-petos johtaa siihen, että 50 miljardia euroa vielä jäsenvaltiota joka vuosi. Valtava määrä rahaa vaatii tehokasta rahanpesuprosessi, joka on samanmittainen, jos ei ihan sama, joka näkyi Panama-papereissa. Panama-paperit ja Yhdistyneen kuningaskunnan alahuoneen paperi ALV-petoksesta e-kaupassa herättää huolia nykyisen ALV-järjestelmän tehokkuudesta. Siinä vaaditaan toimia jäsenvaltiolta ja komissiolta Yhdistyneen kuningaskunnan raportissa mainittiin, että noin miljardi punta, 1500 miljardia punta haarukalla katoaa ALV-petokseen. Minkälaisia komission aloitteita on? Komissio ottaa ALV-petokset vakavasti. Puheenjohtaja Juncker teki reilummista sisämarkkinoista yhden tavoitteen – Kaikkien pitäisi maksaa verot reilulla pohjalla. Komissio jatkuvasti painottaa, että jäsenvaltiot pitäisi soveltaa LV-sääntöjä. Se on tullut esille useammassa alveen välttelypapereissa papereissa ja paralleks papereissa tämä näkyy myös. Ja tiettyjä hyödykkeitä ja muita on käsitelty väärin. Ja komissio aloitti rikkomusmenettelyn muutama jäsenvaltiota vastaan ja aloitti tutkinnan jossakin muissa maissa. ECOFIN päätti, kuten Ramadas mainitsi, 22. kesäkuuta yleisestä lähestymistavasta, jossa veroviranomaiset saavat uusia tehokkaampia keinoja puuttua karusellipetoksiin petoksiin tai missing traders petoksiin. Jäsenvaltiolla olisi erityisesti mahdollisuus yhteisiin riskianalyyseihin – jolla tunnistetaan järjestäytynyttä pe- petosrikollisuutta. Tulli, Olaf ja Europol voisivat luoda yhteisen rintaman aluepetoksia vastaan. Oikein perusta on olemassa. Tämä asia on parlamentin käsittelyssä mietintöä varten ja e-, Varitamme loppumietintöä. Meidän täytyy myös ymmärtää, että vaikka veran, veranomaisten mahdollisuudet petoksen vastaiseen toimintaan kasvaisivatkin, petokset lisääntyvät tällä hetkellä. Ja komissiolla on neljäs ehdotus, joka koskee B2B yhteisön sisäisiä tavaratransaktioita – ja tämä perustuisi verotuksen kohdemaassa. Eli säännöt, jonka mukaan peräisi ALVn asiakkaalta odotettaisiin myös rajatyöttävin B2B-bisnekseltä bisnekseltä kauppaa. Tämä päätisi yhteisön rajan ylittäviin transaktioihin, joka on olennainen osa karusilli petoksia, ja tämä puuttuisi 40 miljardiin petoksista. Me haluamme siirtyä tästä siirtymävaiheen LV-järjestelmästä pysyvään vaiheeseen. Uudet ja tässä uudessa järjestelmässä oli tällainen sertifioitu verrattava henkilö. Tämästä tosiaan annetaan luotettavalle veronmaksajalle sellaiselle, jonka oma verohallinto hyväksyy sellaiseksi vain silloin, kun hyödykkeiden ost- hankkija on tällainen luotettava henkilö, rajat voivat, tuotteet voivat ylittää rajan ilman, että alveita on peritty. Tässä lopullisessa EUn sisäisessä kauppajärjestelmässä ALVn osalta komissio päätti 2017 lainsäädäntöehdotuksesta, johon kuuluu myöskin pysyvän järjestelmän kolmakivet. Eli tämä kohde peritti toimittajan velvollisuus, paitsi asiakas on sertifioitu taho ja sitten tämä yhden lukujärjestelmä. Tämä luo yksinkertaisemman petosvapaan järjestelmän. Tämän jälkeen komissio teki toisen ehdotuksen 25.5. Tämä koskee direktiiviä, jossa on yksityiskohtaiset toimenpiteet pysyvän järjestelyn toteuttamiseksi. Arvitamme, että neuvosto ja parlamentti etenee asian parissa nopeasti, koska asia on polttava. Ja lopuksi petoksen vastustaminen on komission prioriteetti ja kahteen pääasiaan pitää puuttua. Veroviranomaisten kyky tehdä yhteistyötä. Ja toinen on ALV-järjestelmä sinänsä. Hallinnolliset toimet puuttua ALV-kuiluun ovat hyödyllisiä, mutta eivät riittäviä rajat ylittäviä petosten torjumiseksi. Järjestelmää täytyy modernisoida, että se olisi täysin sopiva sisämarkkinoiden kanssa. Paljon kiitoksia huomiosta ja vastausta keskustelua. Kiitos. Thank you very much, Mr. Director, for the Kiitoksia komission näkemyksestä, hyvä johtaja. Sitten Ruotsin edustaja Alma Olof Dottir, olkaa hyvä. Hän edustaa Eurofiskia. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja taakse kolme valiokunnan jäsenet. Kiitokset, että kutsuitte minut tähän kuulemiseen keskustelemaan rajat ylittävää ALV-petoksista Euroopan unionissa. Aluksi tulen esittelemään Eurofiskin roolin ALV-petosten torjunnassa ja erityisesti, kun on kyse karusellipetoksista tai MTIC petoksista, eli Missing Trader-petoksista. ALV järjestelmä Euroopan unionissa on herkkää petoksille, erityisesti antik petokselle ALP-petokset ovat kehittyneet huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana ja niistä on tullut suuri ongelma Euroopan unionissa. Petosjärjestelmistä tulee yhä monimutkaisempia ja niihin kuluu useampia markkinoita ja on vaikea arvioida tarkkaan ALP vajetta EU-ssa johtuen petoksista, mutta rajat ylittävä ALV vaje on arvioitu noin 50 miljardiksi ja siksi on tärkeää, että LV-petos tunnistetaan ja sitä torjutaan mahdollisimman nopeasti. MTIC, karuselli, petokset sisältävät usein useita yrityksiä, jotka ovat eri jäsenvaltioissa ja petoksellisia kaupankäyntijärjestelmiä, mikä vaatii vahvaa ja tehokasta kansainvälistä yhteistyötä veroviranomaisten välillä. Eurofiske-verkosto eh, perusteltiin EU-neuvoston asetuksella 904 2010 tarkoituksena vahvistaa hallinnollista yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken äh, arvonlisäpetosten äh, torjumiseksi, erityisesti MT-karusellipetosten terjumiseksi Eurofisk on verkosto, jolla voidaan nopeasti vaihtaa äh, kohdennettua tietoa jäsenvaltioiden kesken. Kaikki 28 jäsenvaltiota osallistuvat verkostoon, mutta voivat päättää, mihin työskentelyalaan ne osallistuvat ja voivat myös päättää osallistumisensa lopettamisesta. Kun jäsenvaltio osallistuu työskentelyalaan, niin sen täytyy osallistua aktiivisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa tietojen lataamista verkosta, Eurofisk-verkostoon ja verkostosta ja antaa palautetta saadusta tiedosta. Joka, niin jäsenvaltion on määriteltävä ainakin yksi Eurofisk-yhteysviranomainen, joka on ALV-petosasiantuntijoita. Hänen tehtävänsä on myös jakaa kokemuksia erilaisista petosmuodoista, riskianalyynistä, riskialueista ja kaikista ALV-petoksiin liittyvästä tiedosta. Ne tietoja vaihdetaan ainoastaan Eurofisk-yhteysviranomaisten välillä ja jokainen Eurofisk-yhteysviranomainen jokainen jäsenvaltio määrittelee yhden kansallisen yhteysvirkamiehen, joka edustaa jäsenvaltiotaan, äänestää jäsenvaltion puolesta ja osallistuu Eurofiskin ryhmäkokoukseen. Tällä hetkellä mm, verkosto mm, perustuu Eurofiskin ryhmästä ja työaloista. Ja Eurofisk-ryhmän tehtävä on arvioida Eurofiskin tuloksia. Eurofiskin puheenjohtaja valitaan kansallisten yhteysvirkkamiesten joukosta näitä työskentelyaloja, joita meillä on, niiden määrä voi vaihdella riippuen tarpeesta. Tällä hetkellä meillä on kuusi työskentelyalaa. Jokaisella työskentelyalalla on koordinaattori, joka valitaan osallistuvista yhteysvirkamiehistä. Työskentelyalat 1-4 perustettiin 2001 kymmenen, jotta voitaisiin keskittyä sellaisiin ALV-petosjärjestelmiin, jotka aiheuttavat suurta haittaa ALV-tuloille EU-ssa. Työskentelyala yksi käsittelee MTIC-petoksia palveluissa ja tavarakaupassa. Työskentelyala kaksi käsittelee petoksia, jotka liittyvät liikennevälineisiin, autot, veneet ja lentokoneet. Työskentelyala kolme keskittyy veropetoksiin, jotka liittyvät tullimenettelyyn 42.00. Ja myös veroviranomaisten eh, edustajat osa- ja tulliviranomaisten osallistuvat eh, työskentelyalaan kaksi ja kolme. Työskentelyala kolme on tarkkailukeskus, joka kerää tiedustelutietoa uusista trendeistä ja myöskin uusista petosmenettelyistä ja petoksen torjuntatekniikoista. Sitten meillä on myös työskentelyt 5 ja 6, jotka luotiin 2016 ja 2017. Kiitos globalisaation ja uusien teknologioiden veroviranomaisten. Sillä on aina uusia haasteita. ALV petosten suhteen. Työskentelyala 5 perustettiin 2016 käsittelemään rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä, joka on kasvussa uudenlaisten liiketoimintamallien, globalisaation, kaupankäyntialustojen ja maksualustojen kehittyminen on haaste veroviranomaisille. Niiden on tunnistettava uudenlaisia riskimalleja ja petosmalleja sähköisen kaupankäynnin alalla. On siis suuri riski, että arvonlisäveroa vältetään ja arvonlisäpetoksia tehdään myös tällä alalla. Työskentelyala 6 perustettiin 2017. Tarkoituksena oli panna täytäntöön TNA Transaction Network Analysis Eurofiskissä. TNAn tarkoituksena on tukea Eurofiskin toimintaa ja tehdä verkostosta tehokkaampi. TNAn automointi Eurofiskin tiedonvaihdon ja siksi odotetaan, että se parantaa jäsenvaltioiden kykyä lähettää varhaisia varoituksia ja palautetta. Lisäksi se parantaa jaetun tiedon laadukkuutta ja luotettavuutta. TNA tulee visualisoimaan karuselliverkostot ja sen odotetaan myös nopeuttavan niiden tunnistamista. TNA pitäisi olla täysin operationaalinen ennen vuoden 2019 toista vuosineljännestä. Eurofisk on varmasti vähentänyt ALV-vajetta EU:ssa, mutta huolimatta eri ponnisteluista eri jäsenvaltioissa ALV-petosten torjumiseksi ja veroviranomaisten äh, läheisestä kansainvälisestä yhteistyöstä, että ongelma on vielä se, että uudet markkinat ja petoksmallit kehittyvät hyvin nopeasti. ALV vaje voi myös vaikuttaa markkinoiden luotettavuuteen. EU-päästö oikeusmarkkinoihin vaikutti vuonna 2009-2010 voimakkaasti karusellipetos, joka johti 5 miljardin ALV menetyksiin vain 18 kuukauden eh, sisällä. Sitten petoksen tekijät siirtyivät sähkö- ja kaasumarkkinoille. Myös elektroniikka, metalli- ja televiestintämarkkinat ovat eh, joutuneet petoksen alaiseksi. Eh, rajat ylittävä ALV-petos ei keskity ainoastaan yhteisön sisältöihin transaktioihin, vaan myöskin kauppaan muiden EU kuin EU-jäsenvaltioiden kanssa, erityisesti tullimenettely 4200 kautta. Siksi tarvitaan läheistä yhteistyötä tulliviranomaisten EU-jäsenvaltioiden ja e ulkopuolisten valtioiden kanssa. MTIC-petosten uhka on silti vielä olemassa. Monet jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön käänteisen verovelvollisuuden, mutta silti ei ole vaikutusta siitä, että ALV-vaje olisi pienenemässä. Vaikka käänteinen verovelvollisuus on hyödyksi jäsenvaltioille ALV-petosten pysäyttämiseen tietyllä alalla, niiden maassa se voi johtaa siihen, että petoksen tekijät siirtyvät toisiin jäsenvaltioihin tai toisille markkinoille. Yleensä veroviranomainen on vastuussa ALVn arvioinnista ja sen keruusta, ja sillä on keskeinen rooli äh, veropetosten tunnistamisessa. Veroviranomaisten äh, tiedonvaihto Eurofisk-verkostossa on luottamuksellista, kuten neuvoston asetuksessa 904-2010 55 artiklassa määrätään. No, tiedonvaihto on salassapitovelvollisuuden alainen ja on määritelty, että vaihdettua tietoa voidaan käyttää rikostutkinnassa. Kuitenkin mahdollisuus jakaa tietoa poliisiviranomaisten kanssa rikostutkintaa varten mm, voi olla erilainen eri jäsenvaltioissa. Järjestäytyneen rikollisuuden talouden ja rikollisjärjestöjen määritelmä löytyy useista EU-asiakirjoista. MTIC, karuselli, petos on aina vakava rikos, joka on rikollisjoukko verkon järjestämä. Europolin mukaan 40-60 miljardia euroa vuotuisista ALV-vajeista jäsenvaltiosta johtuu rikollisjärjestöistä ja 2 prosenttia noista rikollisista tuottaa 80 prosenttia kaikista MTIC-petoksista. MTIC-petoksia käytetään myös vakavien rikosten rahoittamiseen, esimerkiksi terrorismin ja rahanpesun rahoittamisiin. Jos kaikki virastot verkostot ja verkostot, jotka torjuvat MTIC-petoksia, äh, tuodaan yhteen kansallisella ja EU-tasolla, on parempia mahdollisuuksia pysäyttää MTIC-karusellipetokset EU-ssa ja pienentää ALV-vajetta sekä viedä rikollisryhmittymät oikeuden eteen. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitän Eurofiskin Ja Seuraavaksi Richard Murphy. Issue of VAT. Kiitoksia, olen tutkinut arvonlisäverovajetta ja petoksia 2020 hankkeen yhteydessä, kun pyydetty toimimaan laittomia transaktiovirtoja vastaan. Ja tässä prosessissa, kun olen tarkastellut erilaisia kysymyksiä makrotalouden kannalta, ja olen ilta en puhunut tästä, mistä jo puhuttiin, koska olisin kyllä halunnut, ja puhun nyt muista asioista ja muutan hiukan esitystä, jonka laadin, koska jotkut asiat jo tulivat käsitellyksi. Kysyitte, miksi emme ole lopettaneet tätä ongelmaa. Ja tämä on mielestäni tärkeä kysymys. Yksi vastauksesta on yksi se, että emme ole muuttaneet ALV-lakia vielä. Ja jo kuulimme, että ALV-laki tulee muuttumaan määränpää maajärjestelmän ja uskon, että tämä tulee olemaan todella tehokasta ja uskon, että 40 äh, miljardin äh, lisä-ALV-tulot on varsin äh, mahdollista ja sitten saadaan nämä puuttuvat 50 miljardia myös, mutta ALV-vaje voisi olla 125 miljardia tai 150 miljardia minun arvioinnin mukaan ja se riippuu tietenkin varjotalouden koosta, voi olla jopa 135 miljardia kaikki nämä luvut pyörivät tässä sama, tällä samalla alueella puolella. Ja vaikka tartutaankin alkuongelmaan, niin silti on huomattava petostoimintaa jäljellä, josta tarkastellaan yhdistyneen kuningaskunnan tietoja ja UKlla on mielestäni parha, paras tiedonkeruu, mitä tulee ALV-vajeeseen, vaikka sillä on varsin pieni eh, harmaa talous eurooppalaista ajatellen. 62 prosenttia menetyksistä johtuu varjotalouden toiminnasta, 10 prosenttia johtuu etämyynnistä, 10 prosenttia veronmaksuvirheistä, sitten roskalla 13 prosenttia, vain 4 prosenttia johtuu rikollisesta toiminnasta. Ja se on niin alhainen taso, että että jotkut viranomaiset eivät ala edes ilmoittaa tästä jatkossa ja vain yksi prosentti liittyy siihen, että vältetään veronmaksua minä olen itse ammattilainen, täm, siis rikolliset eivät ole niin kovin näkyvästi mukana, se on hyvä asia. Iso asia, on pitää tarttua, onkin tämä varjotalous. Ja tämä on yleensä kotimaista, ei kansainvälistä talousta toimintaa. Yksi syy, minkä takia tähän mennessä emme ole sulkeneet tätä arvonlisävajeaukkoa, niin olemme käyttäneet paljon aikaa, niin kuin monissakin verokysymyksissä viimeisen 15 vuoden aikana, sitten, sitten kun verotuksessa on tullut iso kysymys, olemme tarkastelleet kansainvälistä ulottuvuutta, mutta pitää muistaa, että kotimainen veropetos on erittäin tärkeä ja merkittävä ja olemme aliarvioineet sitä. Jos me tarkastelemme suhteellista merkitystä, joka jäsenvaltiot kiinnittävät tähän huomioon, on pettymys, että vain 14 28 jäsenvaltiosta arvioi millään tavalla, mistä johtuu arvonlisäverovaje ja arvioit koko summaa. Jotkut, ne keskittyvät, keskittyvät vain ALV, ja monet sanovat, että tilintarkastustuomioistuin on tarkastellut asiaa ylhäältä alaspäin. Henkilökohtaisesti uskon, että ylhäältä alaspäin lähes on oikea alvin kohdalla. Uskon, että kaikki vajet pitäisi laskea tältä pohjalta verotuksen alla. En sulje pois alhaalta ylös menetelytapaa, mutta mielestäni tämä lisää tietoa tähän kokonaisarviointiin. Huolestuttaa kuitenkin se, että vaikka meillä tietenkin on komission arvio ALV-vajeesta koko EUta koskien, jos jäsenvaltiot eivät tartu tähän asiaan kotimaassa ja puutu ongelmiin omassa taloudessaan, jotka synnyttävät näitä menetyksiä, niin en kyllä ymmärrä, miten he voivat tehokkaan strategian saada asian korjaamiseksi. Siksi minä ehdottaisinkin, että yksi asia, mitä teidän pitää suositella, on, että lainsäädäntö vaatii, että ei vain ALV-vaje, laskee, vaan verovajeet yleensäkin lasketaan joka ikisessä jäsenvaltiossa. Otan tämä nyt esille korostetusta, koska jos menettää ALV-tuloja, ALV on vero, ver, sillä verrataan liikevaihtoa, kun puhutaan, puhutaan kotimaisesta taloudesta ja monet teistä tuntevat kirjanpidon ja niin minä kyllä tunnen varsin hyvin tilinpitokysymykset ja jos te ette mm, rekisteröi liikevaihtoa, et, sitten ei voida laskea muitakin veroja ja sosiaaliturvamaksuja ja niin edelleen. Sitten kun menetetään, alv menetetään myös muut verot ja silloin kustannukset ovat paljon korkeammat kuin alkuperäinen alv, joka on arvioitu. On olennaisen tärkeää, että maat alkavat ottaa tämän asian vakavissaan, mutta ikävä kyllä niin kuin sanoin, tällä hetkellä näin eivät tee. Ja minusta tässä on isoin ongelma edessämme. Ja jatkan vielä tästä. Ja vahvistan sitä, mitä jo sanoin. Mikään veroviranomainen ei voi tehdä mitään, ellei sillä ole tarvittavia resursseja toimia ja puuttua ongelmaan, jonka se havaitsee. Jos ei anneta veroviranomaisille resursseja, sen pitää myös muuttua. Meillä on huomattavia ongelmia edessä monissa hallituksissa, jotka näkevät veroviranomaiset kustannuseränä eikä tulon aiheuttajana. En ymmärrä tällaista logiikkaa ollenkaan. Kirjanpitäjänä, joka on ollut yritysjohtaja, jos joku, jos tulee rahaa, niin se pitää siitä ja kuitenkin sitten näin ei toimita veron hallinnon kohdalla. Tämä on hämmentävä ja sen pitää nyt muuttua. Jos meidän pitää puuttua ta- kotimaiseen, kotimaiseen talouteen, niin on eri kysymykset, jotka ovat merkittäviä tässä. Miksi, mitä pitäisi, pitäisi varmistaa, että joka ikinen myynti, joka kirjataan se myös sähköisesti välitetään veroviranomaisille, olen sitä mieltä, että tämä sattuu toimimaan. Minulla on jotakin varauksia koko käsitteestä ve- on verkkoveroilmoituksista, mutta mitä tulee tähän kysymykseen ja liikevaihdon ilmoittamisen, liikevaihtoraportointi on ihan ratkaisevan tärkeää. Minä pidän kannustimista, joka tästä syntyy, että osa menee kansalliseen lottojärjestelmään. Uskon, että ihmiset ovat samaa mieltä. Huomaankin, että ihmiset reagoivat tähän. Se, toimiiko se? Ehkä toimii. Voidaan tässä vielä vakuuttaa, mutta tätä kannattaa kuitenkin tutkia tätä mahdollisuutta ja laajentaakin sitä. Mutta kaikkein tärkein kysymys mielestäni on se seikka, että me kärsimme tästä Visit Trader petoksista kansallisessa taloudessa samoin kansa, maiden välisessä taloudessa. Ei ole kyse vaan siitä, että menetämme jonkun korkeamman osan raportoiduista liiketoimista, vaan me täysin missaamme nämä elinkeinoharjoittajat. Ja jos me tarkastelemme UK, jonka tilanteen tietenkin parhaiten tunnen, niin ainakin 400 000 yritystä vuodessa eivät tee eh, veroilmoituksia, yritysveroilmoituksia toimin lain mukaisesti ja siksi eivät myös anna mitään tietoja todellista yrityksen omistajista, joten on valtava aukko UK verojärjestelmässä. Ainakin 10 prosenttia yrityksistä ei koskaan kerro myynneistään, kaupasta, kaupankäynnistään, ja puolet niistä ei koskaan kerro mitään tietoja koko olemassaolonsa aikana. Ne ovat olemassa, käyvät ehkä kauppaa, sitten häviävät jonnekin, eikä kukaan ikinä tiedä miksi ja miten. On 500 miljoonaa itsenäistä ammatinharjoittajia, heidän tulonsa ovat alle minimitalkan. Tämä liittyy myös siihen, että tuloja ei oikeasti ilmoiteta. Meidän pitäisi löytää tämä savuava ase, jotta voimme rohkaista näitä ihmisiä alkamaan raportoida asioista. Ja mielestäni tässä voidaan toimia niin, että otetaan käyttöön automaattinen tiedonvaihto kotimaissa verotilanteissa. Viimeisen virtavuosta aikana olen ollut aktiivisesti mukana ja perustinkin Tax Justice-verkoston, jossa edistettiin automaattista tiedonvaihtoa veroparatiisista. Näin pyrittiin tunnistamaan laittomia tulovirtoja näistä paikoista, mutta asia on niin, että emme tee samoin oman taloutemme kohdalla, joten esimerkiksi Barclays pankki Caymansaarelle joutuu nyt raportoimaan isolle britannialle jos joku asiakas, heidän asiakkaansa asuu Iso-Britanniassa. Ja, mm, mutta jos tämä äh, olisi yritys Lontoossa, he eivät olisi näin tekemään, ei joutuisikaan ilmoittamaan toiminnastaan. Ja tämä on ihan absurdia. Meidän pitää lopettaa tällainen järjestelmä, joka on olemassa ja koko infrastruktuuri on olemassa kotimaan taloudessa tätä varten. Ja meidän pitää kuitenkin laittaa tällainen järjestelmä, jolla voidaan seurata tilannetta kaikkiin pankkeihin ja todettaisiin kaupankäynnin tapahtuminen. Meidän pitää laita tämä kaikkiin internet-alustoihin myös, joilla käydään kauppaa. Eh, sama koskee myös maksualustoja. Jos näin tekisimme, silloin ihmiset tietäisivät, että mahdollisuus jäädä kiinni nousee. Eh, todisteet tutkimuksesta USAsta osoittavat, että silloin silloin kun ihmiset ovat sitä mieltä, että on varsin vähäinen mahdollisuus, että koskaan kerrotaan näitä tulisia tietoja veroviranomaisille, niin silloin vain 50-60 prosentin mahdollisuus on, että he ilmaisevat äh, tulon lähteen, siis pelkästään lähteen, ei edes puhu mistään summista. Jos he uskovat, että tämä tulon lähde äh, automaattisesti ilmoitetaan veroviranomaiselle, silloin todennäköisyys on tiedottamista nousee 90 prosenttia. Siksi meidän pitää luoda tällainen äh, asavoiva ase. Ja äh, näin juuri pitää toimia kansallistasolla. Emme tarvitse kovinkaan paljon tietoa, mutta tietoa, pankeilla on tietoa todellisista omistajista. Heidän pitäisi tarkentaa ja todentaa tämä. Ja yritykset voivat kyllä oikeastaan vieläkin raportoida ihan mitä tahansa ja päästä äh, <clears throat> pälkähästä. Mutta, mutta pankki pankkien pitää tarkistaa tilinomistajien henkilöllisyys ja välittää tiedot viranomaisille ja veroviranomaisten pitää, pitää saada tarvittavat resurssit prosessoida tietoa, joten voimme alkaa jäljittää näitä äh, äh, äh, hukassa olevia liikkeen, liiketoiminnanharjoittajia, missing traders, ja sitten tukea taas rehellisiä, joiden liiketoiminta tästä kärsii. Tämä on ihan olennaisen tärkeä tavoite koko prosessissa, nämä rehelliset yrittäjät ja heidän suojelunsa. Kiitoksia, Malte. Kiitoksia johdantapuheenvuoroille. Jälleen kysymyksiä viiden minuutin sloteista minuutti kysymykselle ja loppuaika vastauksille. Jos aikaa on, voidaan esittää jatkokysymys. Lodek Niedermayer ensin EPPn. esittely. Kiitoksia. Kiitos vieraille, jotka tulitte keskustelemaan tästä isosta budjettikysymyksestä. Ja kun tänä aamulla todettiin, rikoksia ja muuta väärinkäytöstä esiintyy tällä alueella. Keskustelu vahvistaa minulle, että EUn rajat ylittävässä kaupassa on merkittäviä ongelmia. Kysymykseni kaikille panelisteille komissiota lukuun ottamatta – Näettekö mitä vaihtoehtoja ALV-järjestelmän muuttamiselle räätältöissä kaupassa? Mitä voisimme tehokkaasti pienentää merkittävää ALV-kuilua? Ja komissiolta kysyn, että jos olette hämmästynyt siitä, että jäsenvaltiot vastustavat lopullisen järjestelmään siirtymistä, ja jos Miten voidaan luoda luottamusta valtioiden ja veroviran omasta välillä, jotta päästäisiin eteenpäin? Ehkäpä me aloitamme tilintarkastustuomioistuimella. Kuka haluaisi aloittaa? Herra Marttais. That you Niin. Tämä kaupankäyntiregiimi, jonka mainitsitte, en aliarvioisi eh, haasteita tuohon päästäksemme, enkä usko, että tarvitsemme eh, nyky, ilman nykyistä, ilman tietojenvaihtoa elektronisesti voidaan saavuttaa tätä samaa tulosta. Eli jos todella varmistetaan, että kaikki transaktiot eh, raportoidaan, erityisesti ne, jotka liittyvät tuontiin, Se on melkein kuin loisi järjestelmän jossa lopullisen eh, tavaran saajan vastuu on helppo määritellä. Eli jos siirrymme kohti järjestelmää, jossa veroviranomaiset jäsenvaltiossa A keräävät verotuloja, joka pitäisi sitten siirtää kohdemaahan. Se ei tule olemaan helposti hyväksyttävässä, enkä ole varma, että ne maat, joilla on oikeus nuo tulot saada, eivät tule sitä helposti ottamaan. En aliarvioi nyt poliittisia ongelmia, että päästäisiin tällaiseen lopputuloksiin. On yksinkertaisempia ratkaisuja. Varmistetaan että tämä järjestelmä ja tullitiedot siirretään tarkasti. Ja tällä tavoin voitaisiin hyvin tehokkaasti puuttua näihin ongelmiin. Tämä on minun kommenttini, joka minun on tässä nyt tehtävä. En minä kuvittele, että olisi helppoa toteuttaa järjestelmä, jossa verotuloja oletetaan, että joku toinen valtio kerää verotuloja ja sitten ne siirretään. Nykyinen järjestelmä ja erityisesti nykyisen järjestelmän vahvistaminen ja erityisesti laitoksen vahvistaminen. Sen avulla varmasti voidaan tehokkaasti vähentää ALV-petoksia. Tämä olisi minun kommenttini. Kiitos, Kiitos tuosta. Tuossa pohdintaa aikaa. Puolustusdoktor. Haluan ensimmäisen osan suhteen ALV-järjestelmän vaihtamiselle ei ole mitään vaihtoehtoa. Toisessa kohdassa kysymys on poliittisesta tahdosta, kuten mainitsin. Kirjoitin pari vuotta sitten kirjan, joka nimellä on Joy Sacks. Kaikki eivät näe tätä kirjan otsiketta humoristisena. Mutta kysymys oli poliittisesta tahdosta, mutta koska ehdotin, että vertauksen kautta poliitikko kykenee muokkaamaan sitä taloutta, sitä on vastuussa. Eli verrattavat lahjapolitiikoille, hän pitäisi käyttää sitä poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Mutta liian monet poliitikot näkevät veroa ää, taakkana ja konfiskoinnistina. Se on legitiimi vaadittu panos äh, yhteiskuntaan osallistumisessa ja valtiolla on omistusoikeus siihen. Valtiot eivät tartu härkkää sarvista. He eivät sano, että heidän pitäisi sanoa, että tämä on väline muokata yhteiskuntaa eikä mitenkään markkinoita sortava väline. Kiitos. Vastaatte sitten komissio. Kiitoksia vastaan kysymyksiin, jotka tehtiin komissiolle. Ensinnäkin näistä kulmakivistä lopullisessa järjestelmässä erityisesti ne suunnitelmat, joita komissio viime vuoden lokakuussa esitti, on totta, että ensimmäiset reaktiot neuvostoissa, neuvostossa jäsenvaltioilta olivat sen suuntaisia, että sovittaisiin vain periaatteessa ilman, että tiedetään, mitkä ovat yksityiskohdat, niin se on silloin aika vaikea tehtävä. Ja tämän takia Euroopan komissio on edennyt asiassa nopeasti, jotta esittäisi yksityiskohtaisen ehdotuksensa, jossa on mukana siis kaikki yksityiskohdat, jotta voidaan soveltaa tätä kulmakiviperiaatetta lopullisessa järjestelmässä. Näin tehtiin 25. toukokuuta ja näin ollen neuvottelut ovat juuri alkamassa todellisesta lopullisesta ALV-järjestelmästä. Mitä tulee luottamuksen puutteeseen jäsenvaltioiden kesken, johon herra Mates ja Mayer viittasivat esimerkiksi yhden luukun palvelimen, tällainen, tällainen mini one-stop shop on jo käytössä joissakin sähköisissä palveluissa ja tiedot, joita olemme saaneet jäsenvaltiolta, ovat sen suuntaisia, että he ovat tyytyväisiä, iloisia järjestelmästä, koska nyt he saavat tuloja, joita eivät saaneet aikaisemmin tämän tyyppistä sähköisistä palveluista. Joulukuussa neuvosto sopii ALV e-commerce-paketista. Siinä on mukana tämä One Stop Shop, jota sovellettaisiin myös eh, verkkokauppaan. Ja tässä mielessä me tiedämme, että on hyvin tärkeää yrittää lisätä, rakentaa luottamusta jäsenvaltioiden veroviranomaisten kesken. Ja yksi toimenpide, jolla haluamme auttaa, on se väline, että voidaan pitää, järjestää yhteisiä tarkistuksia. Ja viime perjantaina Ecofinissa jäsenvaltiot sopivatkin siitä, että aletaan teke, tehdä tällaisia yhteisiä tarkistuksia, jotta voidaan tehdä yhteistyötä, jos jossakin jäsenvaltiossa todetaan ongelma koskien jotakin veronmaksajaa kyseisessä maassa. Tämä on hyvin tärkeä askel. Tämän lisäksi Euroopan komissio on aloittanut järjestää kokouksia vero hallintojen johdon kanssa eri jäsenvaltioista muutama päivä sitten. Tällainen tapaaminen järjestettiin Tesalonikissa, Kreikassa. Siellä kaikki johto kansallisista verohallinnoista kokoontui keskustelemaan yhteisistä kysymyksistä, jotka huolestuttavat heitä. Ja meistä tämä on lähtökohta. Näin voidaan lisätä luottamusta ja rakentaa sitä luottamusta, joka todella on aivan välttämätöntä jotta voidaan hyväksyä todellinen yhtenäinen EUn laajuinen ALV-keruujärjestelmä. Kiitoksia sitten Jeppe Kofod, joka on yhteisesittelijä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos paneelille erinomaisesta panoksestaan. Sitten kysymys koko paneelille, joka koskee komission ALV aloitetta tämä sertifioitu verotussubjekti, jonka komissio määrittelee CTP, jossa osoitetaan että olutetaan veronmaksaja. Mikä on panelin arvio tästä CPT-mallista? Onko se hyvä malli sen torjuntaan, jos ei, miten sitä voi parantaa? ja Jäsenvaltiot suhtautuvat tähän haluttomasti – Lisääntyisikö riski kasvaa, jos CPT-mallia ei toteutettaisi? Sitten herra Murphylle mainitsitte ALVn vastaisessa taistelussa, että kaup- digitaalinen transaktio viranomaisissa olisi hyvä malli. Tämä sai minut miettimään – Voidaanko tätä käyttää muun veronkierron välttämiseen myöskin? Ajatellaan näitä erilaisia osinkoihin kytkeytyneitä päätöksiä, joissa Tanskan ja Saksan viranomaisilta vietiin useampi 100 miljoonaa euroa. Voisiko kommentoida sitäkin? Kiitoksia ensimmäiseen kysymykseen. Kuka haluaa vastata? With the second one with Mr. Martin, and then you can reflect on the first. If you wish, I'm very happy to take the... Jos sopii, otan tämän toisen kysymyksen. Tai lyhyesti myös ensimmäistä. Pidän siitä ajatuksesta, että on tämä CTP-malli, mutta tunnen kyllä huolta siitä, että täytyy tietysti pystyä todistamaan asemansa, että tämä on este sisäänpääsylle ja siksi tähän liittyy ongelmia. Ja voi olla niin, että hallitusten pitää pohtia keinoja, joilla voidaan tukea yritykset, jotka kasvavat, joilla saattaa olla tämän tuloksena hiukan ongelmia. Varoittaisin mahdollisesti tästä asiasta yritysten kannalta katsottuna. Mitä tulee digitaaliseen kysymykseen, tämä on todella kriittinen mielestäni. Miten tämä kirjataan, jos se ei oikeastaan hu- huolesta, käytetäänkö blockchain-teknologia vai mitä, mutta se millä on merkitystä ja jälleen Siis juuri yksityiskohdalla ei ole merkitystä, vaan Pitää saada ihmiset tietoisiksi siitä, että informaatio virtaa. Sillä on merkitystä. On kyse käyttäytymistä taloudessa. Ei kyse ole mistään absoluuttisista totuuksista. Olisi tietysti kiintoisaa saada tietoa pankeilta koskien yritysten liikevaihdosta, jos he kaupankäynnistä sopiiko se sitten yhteen yritysten ilmoittaman myynnin kanssa aina on tällainen virhe markkinoilla olemassa, koska jotkut maksut ovat käteisenä, jotkut ovat transaktioita, jotka tapahtuvat pankkitilin kautta ja ne tietenkään eivät liity myyntiin, pääomavirrat ja niin edelleen. Ja myös osinkovirrat, niitähän, niistä ei ole tietoa, joten eh, joitakin lisäselityksiä tarvitaan. Mutta se, että ihmiset edes tietävät, että tällainen velvollisuusvaatimus on olemassa, niin se lisää, eh, tai heihin he, he, kohdistuu silloin vastuu. Heidän pitää selittää tarkemmin, mitä he oikein tekevät. Tämä on mielestäni kriittisen tärkeää ja itse asiassa me valtuutamme veroviranomaiset, kirjanpitäjät ja muut, jotka avustavat yrityksen, niin kuin minä aikaisemmassa urassani tein, olin kirjanpitäjä 20 vuoden ajan tilinpitäjä, jos sanoin, että jos, joku, että, jos ette noudata sääntöjä, joku kyllä saa teidät kiinni. Olen tottunut neuvomaan asiakkaita, niin jos heidän pitää valita ikävä ALV-vero, tai hankala, äh, hankala avioero. Kuitenkin semmoinen hankala avioero on parempi vaihtoehto. Kaiken kaikkiaan ALV antaa valtavasti valtaa ja monissa maissa ALV-tarkistukset ovat vähentyneet huomattavasti. Ja tästä kyllä tilanne kärsii. Digitaalisessa puolessa on suurta valtaa se vaikuttaa paikan päällä oleviin toimenpiteisiin myös. Jos tiedämme, kuka käy kauppaa, silloin voimme tunnistaa riskialueet, koska erot raportoidun toiminnan ja pankkitoiminnan väellä sinällään jo kertoo riskistä. Se on pelkä riskiindikaattori, mutta jos kaikki siirtyvät tällaisen riskikannustamiin, minä puolustin sitä, puolustin maakohtaista ö, raportointia ja tätä tarvitaan myös, koska näin saadaan käyttäytyminen muuttoon. Näemme sen monikansallisissa yrityksissä, koska tiedetään, että he tietävät, että heidän toimintaansa valvotaan, he tietävät, että heidän liikevaihtoaan seurataan, joten uskon, että tämäkin tulee toimimaan Kiitos komissiosta. Minä puhun, jos kukaan muu ei halua tästä puhua. Te tiedätte komission ehdotuksen. Olen maininnut jo joitakin elementtejä liittyen ctp mutta kuten sanoin, yksi eh, pysyvän järjestelmän eh, pääperiaatteista on tarjoajan vastuu paitsi silloin, jos asiakas on CTP. Silloin hän on luotettava veronmaksaja, jonka viranomainen on tunnustanut luotettavaksi veronmaksajaksi ja siksi ei ole petospel- petoksen pelkoa, koska CTP tulee maksamaan veron kohde maassa. Meillä on tämä uusi konsepti ALV-puitteistossa, jotta voitaisiin helpottaa tätä siirtymistä kohti kohdemaaperiaatetta. Oli kaksi kysymystä CTPstä, voiko se lisätä petosten torjuntaa? Kyllä, koska kyse on uskottavasta, luotettavasta asiakkaasta. Asiakas tulee maksamaan ALVn. Mikä riski on, jos se ei ole ehdotuksessa mukana? Me pidämme tätä siirtymänä kohti eh, lopullista regiimiä. Nyt eh, on jäsenvaltioiden ja parlamentin harkinnassa, tarvitsemmeko me tätä välivaihetta, jossa toimimme CTPiden kanssa vai Pitäisikö sen pysyä myös pysyvässä järjestelmässä vai voimmeko siirtyä kohdeperiaatteeseen ja tarjoajan vastuullisuuteen saman tien? komission ehdotuksen liittyvissä vaikutusten arviointineissa oli jonkun verran tukea sille, että otettaisiin tämä CTP käyttöön mutta jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti ovat nyt vastuussa. He voivat päättää siitä, mikä järjestelmä valitaan. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta läsnä oleville. Pyydän anteeksi, että en ollut paikalla silloin, kun nämä puheenvuorot pidettiin. Olin muussa kokouksessa. Nyt Oikeastaan kysyisin näistä Alvin valvsääntöjen noudattamiskustannuksista. Tämä on oikeastaan teille kaikille tämä kysymys. Belgiassa Tähän kerroitte hiukan Belgian vuosittain 7,50 miljoonaa menetetään. Kokonaiskustannukset ovat no, yli 50 prosenttia erityisistä ALV-noudatusmaksuista kirjanpito on tämmöinen kysymys, miten valmistaudutaan, tehdään veroilmoitukset, kerätään tietoa eri kansallista alvijärjestelmistä, mutta kustannus on myös iso pk-yrityksille. Minä olen työstänyt aivan erityisesti pk-yritysten tilannetta Ekon valiokunnassa kustannukset ovat huomattavat näille, koska järjestelmä on niin monimutkaisia tämä liittyy myös monikansallisiin yrityksiin. Yli 50 työntekijää pitää ilmoittaa ja kertoa sitten liikevaihto. Ja jos on alle 20 työntekijää, 7,4 siis pk-yritysten kustannukset ovat paljon suuremmat. Joten nämä kustannukset ovat valtavia, jos noudattaa ALV-lainsäädäntöä erityisesti pienelle yritykselle. Tietysti tästä hyötyy se, että kun on tarvittavat kontrollit hallintojärjestelmissä ja huolehditaan siitä, että yrittäjät toimivat avoimesti ja luovat arvoa tätä kautta. Sitten kysyn herralta Matis ja Murphy, Miten te näkisitte tämänhetkisen ALV-puitteet? Tarvitaanko enemmän valvontamekanismeja hallinnolle ja pitäisikö tehdä enemmän suorittaa kontrollitehtäviä vai yksinkertaistaa tätä toimintaa? Ja sitten Ranselle kysymys viime aikoina EU:ssa on äh, ryhdytty toimiin, sääntöjen vastaisen toiminnan lopetamiseksi Tämä liittyy todellisen, todellisen ajan transaktio, sanktioiden niihin, niihin ja muihin kysymyksiin. Tietysti kaikkeen liittyy oma arvo, mutta tämä tekee kaikesta vielä vaikeampaa ja kalliimpaa. Miten komissio näkee tulevaisuuden? Miten voidaan ratkaista näitä kysymyksiä? Ja miten saataisiin kokonaisvaltainen visio näistä eri elementeistä, jotka liittyvät toisiinsa? Thank you. Kiitoksia. Kuka haluaisi aloittaa? Herra Mates. Harmonization of EU. EUn ALV-lainsäädännön lähentäminen auttaisi. Jos me siirtäisimme järjestelmään ja jäsenmaan pitäisi soveltaa kohdemaan ALV-järjestelmää ajatellen ALV-lainsäädännön e-, eroja eri maissa. Tässä olisi paljon mietittävää lainsäädännön noudattamisen aiheuttavat kustannukset compliance costs olisivat korkeat. Harmonisaatio totta kai auttaisi. se vähentäisi petoksen mahdollisuuksia, mutta oli pyrkimyksiä yhdentää ALVn palautuksen jäsenvaltioiden kesken, mutta se perutettiin, kun Sapuun ei päästy. Ja tällainen triviaali asia, kun ALV-palauttamiset eivät aikaan saa Sapua, niin sanoisin, että Pitää olla varovainen sen suhteen, onnistuvatko isommat projektit myöskään. Totta kai ALV-lainsäädännön yhtenäistäminen on siis askel eteenpäin. Se nyt on selvää. Se on oikea tie eteenpäin. Se siitä. Yeah, Mr. Murphy. Like to guess how many V8. En haluaisi arvoa, kuinka mm, monesta ALV-palautuksesta olen ollut vastuussani omalta osaltani niiden asiakkaideni osalta, mutta se on hyvin paljon. Tämä 27 000 euroa ei ole realistinen, se on ihan liioiteltu. Tämä johtuu siitä, että jokainen ALV-paperi on tilinpitosyistä kuitenkin käsiteltävä, joten ALVn ylimääräinen prosessointikustannus ei ole kovinkaan suuri. En usko, että ALV DSV-sääntöjen noudattaminen itsessään on kallista. Uskon, että virheitä voi tapahtua ja sääntöjen luominen pk-yrityksille, jotka ovat yksinkertaisempia, voi olla hyöty, mutta eh, yhdistyneessä kuningaskunnassa näitä eh, järjestelyjä on käytetty väärin petoksiin eh, ja nyt ne on poistuvassa. Ehkä meillä voisi olla tasa tasavero pienille kaupan kävijöille. Sitten automaattisia rangaistuksia joillekin virheitä varten, esimerkiksi myöhäisille palautuksille, vaikka jotkut pienet yritykset eivät pysty palauttamaan ajoissa. Ja kaikkia kohdillaan samoin olivat sitten viattomia vai eivät, tämä on väärin. Ja tämä on eri asia kuin petos, koska nämä kaksi asiaa ovat täysin erilaiset. Yksi on taakka ja pienyrityksille pelon aihe, koska ne todella kärsivät tästä, kun taas kustannuskysymys ei ole merkittävä. Pitäisikö mennä yksinkertaista järjestelmää? Kyllä. Mm, haluaisin, että järjestelmä yksinkertaistetaan, mutta en rohkaisi monia muita maita menemään siihen suuntaan, johon yhdistynyt kuningaskunta on mennyt niin kauan kuin EU-ssa olemme. Meillä on korkea ALV-rekisteröintikynnys, koska se luo omat ongelmansa, koska niin monet yritykset ensin ilmoittavat, että niillä on liikevaihe juuri alle tuon ALV-ilmoituskynnyksen, niin vaikka kaikilla ei ole sitä. Ja sitten äh, kun äh, ne ylittävät tuon kynnyksen, niin siitä tulee este niiden kasvulle. Tarvitsemme yksinkertaisia järjestelmiä, jotka perustuvat liikevaihtoon pelkästään pienemmille yrityksille. Se olisi oikea tapa edetä. Kiitoksia sitten komissio. Um, concerning the... Mitä tulee P-kartisten kustannuksiin? Parlamentissa ja neuvostossa neuvotellaan ehdotuksesta, jolla pyritettäisiin yksinkertaistamaan pk-yritysten ALV-sääntöjä ja pyritään auttamaan niitä toimimaan sisämarkkinoilla. komissio jossa me pyrimme yksinkertaistamaan sääntöjä. Mitä kustannuksiin tulee, eri jäsenvaltioilla on eri järjestelmiä, jotka voivat haittaa kustannuksia, joita herra Murphy mainitsi. Ja, ja se val... yritys lauseen on sitten muita verotuksesta tulevia vaatimuksia, jotka katsomaan suuntaisia. Italia, Espanja, ehkä Portugal ja Hollanti ja muitakin jäsenmaita. Niissä on trendi, että veroviranomaiset tarjoavat palveluita veronmaksajille, joko ATE-järjestelmän kautta tai, tai niillä on kysymysvastausprosesseja, joissa käytetään tekoälyä veromakseen auttamiseksi. Eli useimmat verovirastot, viranomaiset ymmärtävät, että veromaksajalle täytyy puhua. Ja heidän kanssa pitää puhua ei ainoastaan siksi, että saadaan veroja, mikä sinänsä on tärkeä veroviranomaisten tavoite, vaan myös siksi, että asiakkaat noudattavat sääntöjä. Ja tällainen trendi kansallisissa viranomaisissa mielestämme on. Kun komissio tekee ALV-ehdotuksia, niin kansallisella tasolla ALV-vaatimukset ovat vain osa vaatimuksista, yritysten täytyy, joiden kanssa täytyy elää. Emme me lue koko ympäristöä, me luomme vain osan siitä. Kuten herra Fernandes mainitsi, oli yritys harmonisoida lomake. Jäsenvaltiot eivät hyväksyneet sitä. Mä tahtoin muutama vuosi sitten, en tiedä voimmeko tulevaisuudessa harmonisoida joitakin piirteitä ALVn keräämisessä koska tämä auttaisi veronmaksajia sääntöjen noudattamisessa. Joo. Kiitoksia SD-ryhmästä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Ähm, ich möchte meine Fragen auf Deutsch stellen. Kiitos. Haluaisin esittää kysymykseni saksaksi. Siksi kiitän kaikkia puhujia, jotka äh, ovat tällä tulleet paikalle vastaamaan, paikalle vastaamaan Ensimmäinen kysymys on kaikille. Nimittäin, miten voisimme parantaa kansallisten veroviranomaisten ja Olafin välistä yhteistyötä. Useissa keskusteluissa Olafin kanssa olen kuullut valittelua siitä, että tässä tapauksessa usein kansallinen itsekkyys menee edelle, että meillä Saksan veroviranomaisilla on paremmat tiedot ja pidämme ne itsellämme. Olaf on kyllä mukava, mutta ei välttämättä kumppani rinnallamme, jotta voisimme saavuttaa sen tavoitteen, joka meillä kaikilla on, nimittäin petosten torjumin. Rova Olafsdottirille ehkä kysymys. Olaf ei kai ole Eurofisk-verkoston jäsen mitä voisitte sanoa siitä, että Olaf osallistuisi siihen? Ja sitten kysymys herra Murphylle. Kiitoksia siitä, että sanoitte, että veroviraston ei pitäisi olla säästötoimenpiteiden kohde, vaan sen tarkoituksena on telätä, kerätä tuloja ja silloin sillä pitää olla välineet siihen. Minä itse olen verotarkastaja, joten tiedän mistä puhun. Ja minulla oli vierailijaryhmä entisestä verotoimistostani niin ja sanoivat minulle, että tämä ähm, käänteinen verovelvollisuus oli Saksassa aina ennen hyvä väline äh, petosten torjumiseksi alakohtaisesti. Mitä mieltä olette siitä, jos tätä välinettä käytettäisiin kokonaisvaltaisesti tai ainakin laajennettaisiin soveltamisalaa niin, että veropetoksia voitaisiin tehokkaasti torjua. Kiitoksia. Yes. Thank you. Thank you for your question. Kiitoksia kysymyksestä. Niin kuin sanon johdannossa, niin kaiken tyyppinen yhteistyö jäsenvaltioiden kesken, samoin EU-tasolla, parantaa mahdollisuutta paremmin toimia ALV-petoksia vastaan, mutta tällä hetkellä Eurofisk on vain verkostojäsenvaltioiden kesken, ja tietysti verohallintojen keskeinen verkosto, ja tässä jaetaan tietoa veropetoksista riippuu täysin jäsenvaltioista, kun ne saavat tämän tiedon, että ne antavat sitten tarvittavat resurssit myös käyttöön, että voidaan puuttua petoksiin, joita todetaan jäsenvaltiotasolla ja voivat sitten jakaa näitä, tätä tietoa eteenpäin muihin maihin. Teidän kysymykseenne, Olaf tai muut, voivatko ne olla osa tätä Eurofis-verkostoa? Se ei ole niinkään sitä, että on osa tätä verkostoa, koska vaikkakin verkostolla tulevaisuudessa olisi mahdollisuus vaihtaa tietoja näiden muiden verkostojen kanssa, niin siltikään ne eivät olisi osa tätä verkostoa. Sitten toinen kysymyksenne käänteisen verovelvollisuuden toteuttamisesta. Olemme Kuten sanottu, jos tämä järjestelmä otetaan käyttöön, se on ollut tehokasta, jotka ovat toteuttaneet käänteistä verovelvollisuutta tiettyjen palveluiden ja tuotteiden kohdalla, tavaroiden kohdalla, mutta me näemme tämän niin, että se ei kuitenkaan lopeta petoksia sektorilla. Esimerkiksi on 13 jäsenvaltiolla, jolla on käytössä käänteinen verovelvollisuus mm, matkapuhelimen kohdalla ja sitten voitaisiinkin ajatella, että veropetokset olisivat loppuneet tällä sektorilla, mutta petokset vain ja petolliset yritykset siirtyivät vain muihin jäsenvaltioihin jatkamaan toimintansa, koska karuselliketjussa tarvitaan yrityksiä, jotka sekä osallistuvat petokseen ja sitten on näitä ALV-menetyksiä jossakin muussa maassa. Siis äh, silloin vaan siirretään nämä menetykset siihen maahan, jotka eivät ole ottaneet käyttöön käteistä verovelvollisuutta ja osallistuvat yritykset, niin sanotut seconded company siirretään sitten siihen maahan, jotka ovat noudattaneet järjest- tätä järjestelmää ja ongelma pysyy samana kaiken kaikkiaan EU-ssa. Joten jos otetaan sitten käänteinen verovelvollisuus käyttöön kaikissa maissa, niin silloin se onkin oma juttunsa. Kiitos. Herra Murphy. I, I, I, yeah. The other device. I cannot comment. En voi kommentoida ensimmäisen kysymyksen. En ole siinä asiantuntija. Käännetön arvonlisäverovelvollisuuden suhteen voisin sanoa, että muistan kun tämä järjestelmä tuli voimaan aika nuori. tartus oli tästä oli petoksen vastaan, niin ihmisillä oli kova selittäminen, mistä oli kysymys, miksi näin piti tehdä. Ja tilanne on vieläkin tällainen, siksi tätä järjestelmää vielä väärinkäytetään – kaikki tilin tarkastuksen alueella olevat väärinkäytöt tapahtuvat jonkun rajan kohdalla, jonka hyödykkeiden omistus tai niiden fyysinen sijainti muuttuu. Ja noista rajoista pitäisi tehdä mahdollisimman tiukat, jotta transaktiot rekisteröidään mahdollisimman selkeästi kummallakin puolella aitaa. Tämä pätee hirveän monessa asiassa, ei ainoastaan arvonlisäverosta kysymyksessä. Tämä pätee myös veroparatiiseihin. Täytyy tietää, mitä transaktion kummallakin puolella tapahtuu, mutta asia on niin, että tässä transaktion molemmilla puolella noudatetaan eri sääntöjä. Ja silloin on väärinkäytön ja arbitraasin mahdollisuuksia. Ja jollei kaikilla e- ole käänteistä järjestelmää tämä ei toimi, ja tässä luotetaan edelleen siihen, että joku on rehellinen ja tekee tämän käännetyn ALVn kirjanpidon, eikä usko, että voimme luottaa tähän ALVn käyttöönotto kautta rintaman rajat tässä toimissa. Se täytyy toimia, jos nyt käteisen täytyy liikkua rajan yli käänteisen ALVn tapauksessa myöskin. Ja nyt käteinen ei välttämättä liiku ja se on se ongelma. Tämä piti olla ratkaisu eikä ongelma. Se on väliaikainen ratkaisu, joka ei ole ratkaissut ongelmaa, sen minä halusin sanoa. A follow-up by Mr. Khan? Yeah. One additional question. Rakkoon vielä lisäkymys herra Murphylle. Ymmärsinkö <clears throat> oikein, että kuningaskunnassa ei ole mitään ulkoisia tarkistuksia, joita ähm, rahoitusviranomaiset laativat? Ei ole totta, että ei mitään ulkoisia tarkistuksia tehtäisi. Jos on iso yritys Isossa Britanniassa, niin silloin oikeastaan joku veroviranomainen istuu toimistossa kaiken aikaa, mutta sitten on myös niitä Mm, tässä ei olekaan mikään ongelma. Nämä ovat luotettavia tässä mielessä, ehkä eivät ole luotettavia yritysveronmaksun kohdalla, mutta todennäköisesti alvin kohdalla. Sitten mitä tulee veron kiertoon, niin suuret yritykset eivät yleensä tee petoksia, ne äh, kiertävät veroja, joten Kysymys on niin, että koska on valtavasti leikattu henkilökuntaa Isossa Britanniassa, verohallinto on puolintunut noin viimeisen vuor- kymmenen vuoden aikana. Siksi paikalliset tarkastuskäynnit yrityksissä alkusymyksissä ovat romahtaneet Aikaisemmin jokainen yritys pystyi, saattoi odottaa veroviranomaisen vierailua joka kolmas vuosi, riippumatta koosta. Nyt tämä tapahtuu noin kerran joka kolmas sadas vuosi. Siis suurin osa ei koskaan joudu ALV-tarkistuskohteeksi. Eivätkä edes välitä, koska koko uhka on hävinnyt ja pelkäänpä, että tämä uhka pitäisi luoda uudestaan, koska se on mielestäni hyvin tehokas tapa toimia ja sen pitäisi olla... Äh, äh, uhkaamassa tavallaan toimijoita. Kiitos. EPPstä. Anteeksi, että nyt vielä häiritsen teitä. Kysymyksellä puhun hollantia joten mm, kuulokkeet päähän. Olf, meillä on kysymys Eurofisk-aloitteesta. Kiitän ensinnäkin teidän panostuksestanne, miten Eurofisk on ryhtynyt toimimaan. Tämä on hyvä aloite, mutta vieläkin vaikkakin kaikki jäsenvaltiot ovat mukana, niin kuitenkin osallistumat on silti vapaaehtoista toimintaa. Siksi tämä ei ole kovinkaan avointa, ei tiedetä, mitkä jäsenvaltiot osallistuvat tähän toimintaan eri alueilla, millä ne tekemät tutkimustyötä. Voisitteko hiukan antaa kuvaa miten jäsenvaltiot tuovat oman panoksensa mukaan ja mitkä jäsenvaltiot eivät juurikaan toimi. Tietysti naming, naming and shaming on suosittua nykypäivänä. Voitte itse valita. Entä sitten tällainen sitovampi puite, voisiko se vaikuttaa siihen, että jäsenvaltiot toimivat paremmin? Ja silloin voitaisiin löytää näitä ALV-petoksia helpommin. Se voisi vaikuttaa huomattavalla tavalla siihenkin, miten Eurofix toimii. Yes, Mrs. Salafsdottir. Rouva Olafsdottir. Thank you for... Kiitoksia kysymyksestänne. jäsenvaltioiden osallistuminen on totta, että jäsenvaltiot osallistuvat vapaaehtoisesti verkoston toimintaan, mutta kun ne päättävät aktiivisesti liittyä äh, johonkin työskentelyalaan, eh, niiden täytyy myös vaihtaa tietoja samalla tavoin kuin mistä muut jäsenet työskentelyalassa ovat, osallistu, ovat päättäneet. Eli jäsenvaltio ei pysty sitten päättämään, mitä tietoja se vaihtaa. Tietenkin tämä riippuu petoksen laajuudesta jäsenvaltiossa. Meillä on 28 jäsenvaltiota ja petostaso ja petoksia tekevien yritysten määrä vaihtelee hyvin paljon eri jäsenvaltioissa. Suuret eh, jäsenvaltiot, joissa on paljon yrityksiä, jotka ovat mukana eh, petoksissa, antavat tietenkin paljon enemmän tietoja transaktioista järjestelmään. Mutta on erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot tunnistavat mm, tällaisia petoksia tekeviä yrityksiä kansallisella tasolla ja panevat järjestelmään tietoja niistä. Toinen kysymys. Eh, Kuinka siitä voisi tehdä pakollista? No se ei ole pakollista kuten sanoin, osallistua Eurofiskiin, eikä ole pakollista vaihtaa näitä tietoja. Joten en usko, että pystymme tekemään siitä pakollista jäsenvaltioille osallistua tähän verkostoon, koska tämä on täysin kansallinen päätös. Good. Mutta mikäli voisimme, niin olisiko se silloin paljon tehokkaampi kuin tänä päivänä? This is a theory. Tämä on siis teoreettinen kysymys. En itse asiassa usko, että se on tarpeen, koska kuten sanoin, kaikki 28 jäsenvaltiota osallistuvat verkostoon. Ja melkein kaikki jäsenvaltiot, melkein kaikki jäsenvaltiot osallistuvat kaikkiin työskentelyaloihin, joten jäsenvaltiot vapaaehtoisesti tarjoavat hyvin paljon resursseja tälle verkostolle, koska ne ovat tunnistaneet tarpeen yhdistää voimat jäsenvaltioissa tämän ongelman selättämiseksi, koska tietyssä vaiheessa jokainen jäsenvaltio voi kärsiä suurista tappioista, eikä koskaan tiedä, mikä jäsenvaltio tulee olemaan kyseessä. Anna Gomes. Anna Gomes, varapuheenjohtaja. To make a comment. Kommentoisin vain sitä, mitä herra Murphy sanoi Portugalin suhteen – Totta on, että Portugalin järjestelmän digitalisoiminen on ollut hyödyllinen, mutta pienelle yritykselle ja yksilöille parturit tai auton korjaamot vaikutukset ovat olleet erittäin kielteisiä, osittain myös veroviranomaisten resurssien vuoksi verrattuna isoihin yrityksiin ja varakkaisiin ihmisiin. Joo, tämä lotto lopetettiin. Se oli vain idea myydä saksalaisia autoja tämä meidän lottomme. Järjestelmä on parantunut. Se on parantanut ihmisten käyttäytymistä ja ymmärtää, että vero pitää maksaa. Se on ollut myönteistä. Kysymykseni komissiolle. No miten se nyt on niin, kun tiedetään, mitä on pelissä unionin omien varojen suhteen? Ja nyt me keskustelemme monivuotisesta rahoituskehyksestä seuraavaksi seuraavaksi vuodeksi. Ajatellaan, mitä e- aamun kuulemisessa todettiin Ja A, massiivinen ALV-petos rahoittaa terrorismia ja muuta rikollisuutta. Miksi tämä ei ole jäsenmaiden prioriteetti? Miksi tämä ole komission esityslistan kärjessä niin, että jäsenvaltiot kohtaisivat vastuunsa? Me emme tiedä, mitkä jäsenvaltiot itse asiassa vastustavat. Voitteko kertoa nyt tai myöhemmin, mitkä jäsenvaltiot vastustavat uudistusta niin, että voimme osoittaa heitä sormella. Ja sitten ajatellen kryptovaluuttoja. Kaupassa ja treidauksessa ja jotkut jäsenvaltiot markkinoivat itseään kryptovaluuttakeskuksina. Mitä implikaatioita tällä on? you. Well, I'm sure the commission has a list. The question is... Komissiolla varmaankin on luettelo, mutta kysymys kuuluu, jakaako komissio tätä listaa meidän kanssamme toistaiseksi, mutta nähtäväksi jää. The fact that I'm not... Kiitos, arvostan sitä, että minua ei nyt pyydetä sitä julkistamaan tätä listaa. Kuten tiedätte, tämä on hyvin tärkeä kysymys ja se on myös tärkeä komissiolle. Puheenjohtaja Juncker mandaatissaan Moskoviselle, selvästi totesi, että Euroopan tasolla meillä pitää olla selkeä poliittinen aloite, jonka avulla voidaan toimia alvipetoksia vastaan ja myös muita kysymyksiä liittyvät veron, vilppiin veron kiertoon. Ne ovat ykköskysymyksenä komission agendalla ja myös komissaari Moskovitsi on toiminut hyvin aktiivisesti asioissa julkisesti. Hän on vieraillut jäsenvaltioissa, mutta ei vain julkisesti. Hän on myös painostanut jäsenvaltioita ryhtymään lisäponnisteluihin toimijakseen petoksia vastaan, erityisesti arvonlisäveropetoksia vastaan. Ehdotuksemme ja aloitteemme myötä olemme saaneet keskustelun alkamaan neuvostossa, kuten tiedätte aina silloin tällöin keskustelu päättyy ministeritasolle saakka ja silloin siitä tulee julkisempaa ja silloin se suoratoistaan netissä ja kerrotaan jäsenvaltioiden kannoista ja niin edelleen. Joten meidän kannaltamme katsottuna meillä on ehdotuksia tehtynä pöydällä ja ryhdymme nyt oheistoimiin ja haluamme auttaa verohallintoa tekemään yhteistyötä keskenään, jotta ne hyötyvät, saavat maksimiksi irti sisämarkkinoista ja sitten saadaan ne lakisellisen verotulot, jotka kuuluukin saada, ja voidaan myös käyttää hyväksi eu budjettia. Me ryhdymme myös toimiin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät kunnolla sovella lainsäädäntöä. Tämä on hyvin tärkeä aspekti koskien joskus lainsäädännön väärää tulkintaa tai joskus on kyse sellaista ongelmasta, että ei ole tarpeeksi voimavaroja, ei oikeita menettelytapoja käytössä, jotta ihmiset noudattaisivat sääntöjä petosen vastaisessa toiminnassa. Me toimimme siis kolmelta rintamalta poliittinen taho, avainviestit toimielimistä, te olette kuulleet näin jatkossa niitä toistetaan. Ja toinen lainsäädäntötoiminta ja kolmaksi, kolmanneksi lainvalvonta täytäntöönpano. Meidän pitää varmistaa, että lakia noudatetaan samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Ja anteeksi vielä K4kin on olemassa. Halutaan auttaa veroviranomaisilta veroviranomaisen keskustelemaan toistensa kanssa. Nyt on tämä Eurofisk-verkosto, mutta myös epävirallisia keskusteluyhteyksiä yhteyksiä, jotta löydetään yhteisiä ratkaisuja yhteisille ongelmille. Kiitos. Herra Murphy. Saanko lyhyesti kommentoida tätä ensimmäistä huomiotanne, koska itse asiassa nykyisessä roolissani pro, yliopistoprofessorina, joka tarkastelee verotuksesta, olen hyvin yksinäinen ja se eh, projekti, jota käsittelen, hyvin omanlaisensa. On erittäin vaikea julkaista artikkeleja yleisissä lehdissä, jotka tarkastelevat verotusta makrotaloudellisesti. Voidaan löytää, tehdä artikkeli jostain pienestä yksityiskohdasta jossain tutkimus- ja kehityshankkeessa, se on ok, mutta sitten makrotalouden teoria ei melkein verotusta tunnista ja että sitten julkaisee artikkelin esimerkiksi verovajeesta on erittäin vaikea. Ihmiset eivät ole kiinnostuneita, ei tätä muuten voi sanoa. Ja tämä välinpitämättömyys verotuksen suhteen, ähm, suhteen on hyvin yleistä, koska olen mies, joka innostuu verotuksesta, niin se on hyvin huolehtuttavaa. Meidän täytyy olla varovaisia kryptovaluuttojen suhteen. Tässä on kyse tiedonvaihdosta. Kryptovaluutta on sama kuin veroparatiisi. Jos emme tiedä, mitä kryptovaluutossa tapahtuu, niin silloin kärsimme apatiasta. Ja on hyvin yksinkertainen tapa saada nämä tiedot selville. Jos osallistuttu kryptovaluuttaan, joka ei anna täystä eh, tietoja, tietoja verottajalle eh, transaktioistaan, silloin eh, sopimukset eivät ole toteuttamiskelpoisia. Eli voi tehdä sopimuksia, mutta ei voi olla varmoja, että saa rahansa takaisin. Eli jos he haluavat tätä ehm, epäselvyyttä, niin silloin heiltä on kiellettävä pääsy oikeudelliseen järjestelmään, jotta he voisivat vaatia sopimusvelvoitteidensa toteuttamista. Sitten muut osallistat, haluatko joku puheenvuoroa? Ei, sitten pyytäisin esittelijän Niedermayeria puhumaan, jos hän haluaa esittää loppukommentit. No, jos hänkään ei halua, niin sitten haluan kiittää lämpimästi vieraitamme heidän arvokkaista tiedoistaan, puheenvuoroistaan, kun on käsitelty arvonlisäveropetoksia. Tässä on pohdittu mahdollisia toimintatapoja jatkoa ajatellen. Ja sitten kun saadaan tämä lopullinen ALV-järjestelmä, nyt Mm, tai saadaan nähdä, mitä tällä ehdotuksessa tapahtuu nyt neuvostossa. Mutta kun ajatellaan volyymiä ja rahan määrää, joka liittyy arvonlisävero petoksiin ja yleisemmin tähän arvon ALV-vajeeseen, joka syntyy, niin siinä on kyllä ihan yksi avainkysymys tälle valiokunnalle. Haluamme lisätä tietoisuutta ongelman laajuudesta ja toivottavasti yhä enemmän painetta syntyy kansallisissa hallituksissa alkaa puuttua tähän veronkeruun vajeeseen tehokkaalla tavalla. Sitten seuraava kokous valiokunnassa pidetään syyskuussa. Tällä välin tehdään valiokuntamatka Washington, Washingtoniin. Tapaamme siellä valtiovarainministeriä Finseniä, osallistumme kongressin kokoukseen Tämä on ohjelma tulevina, tulevina, tulevina viikkoina tälle valiokunnalle. Nyt tässä puheenjohtaja nuorten sanotaan vielä, että haluaisin toivottaa mukavaa kesälomaa, mutta älkää nyt kuitenkaan nuhtako myöskään ensi viikon Strasbourgin viikkoa ennen lomaa. Ja haluaisin kiittää vielä lämpimästi vieraspuhujamme ja lopetan kokouksen tähän.